tärkeän signaalin, äh, painavan signaalin Euroopan parlamentista komission siitä, mihin äh, suuntaan haluamme tämän alan liikkuvan tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you so much, Mr. Benson. Thank you, colleagues. Thank you. Kiitos, herra Benson. Kiitos kollegat. Kiitos komissaari. Huomenna äänestämme asiasta 12.30. Tästä asiasta keskustelu päättyy nyt. Ja seuraavana esityslistalla Weisgerberin mietintö metrologiaa koskevien direktiivien kumoamisesta. Ensimmäisenä puhujana listalla rouva Weisgerber itse. So, we'll Odotellaan, että komissaari istuutuu paikalleen ja sitten aloitetaan. Herra puhemies, komissaari Tajani, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää kiittää sisämarkkinavaliokunnan varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat mukana olleet tätä mietintöä työstämässä. Ilman heidän rakentavaa ja avointa yhteistyötään myös komission suuntaan ja Belgian puheenjohtajuuden suuntaan emme pystyisi huomenna äänestämään tästä asiasta esittelijänä olen tilanteeseen ja tulokseen hyvin tyytyväinen. Jos kahdeksan direktiiviä saadaan kumottua puuttua. Ne ovat tällä hetkellä vanhentuneita. Päästään yksi askel vähemmän byrokratian suuntaan mielenkiintoista tässä näissä direktiiveissä on myös se, että ne ovat vanhentuneet, koska jo kansainväliset standardit ovat ne jo korvanneet. Usein jäsenvaltioissa myös on olemassa yhtenäiset eurooppalaiset säännöt, jotka ovat vanhentuneita nyt tässä. Eh, eh, ikään kuin eh, eurooppalaiset säännöt ovat turhia, koska kansainvälinen, kansainvälinen puoli on mennyt jo ohi. Vuoteen 2012 mennessä saataisiin Eurooppaan vähemmän byrokratiaa ja meidän pitää nyt sitten tunnustaa väriä. väriä Edmund Stoiva on sanonut, että Euroopassa ei eh, vain suipisteta, suipisteta suuta, vaan meidän pitää osata myös viheltää. Ja senpä takia meidän pitää nyt näille sanoille antaa sisältöä. Ja tässä on kuitenkin yksityiskohdissa piru piilee, ja nimittäin kun tässä on kyse kahdeksasta direktiivistä eh, eh, mittausjärjestelmistä, erilaisia mittauksia, mittausjärjestelmiä, alkometrejä, kylmän veden e, ilman painetta tai semmoisia, jotka mittaavat viljan tiheyttä ynnä muuta. Käytännössä digitaaliset laitteet ovat nämä jo aikaa sitten korvanneet. Nämä laitteet, näitä laitteita käytetään entistä harvemmin ja senpä takia niihin liittyvät säädökset voidaan kumota. Tällä ei ole mitään vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan eikä myöskään kuluttajan suojan tasoon. Kuitenkin neuvosto on jo pitkään jarruttanut tätä kehitystä. Nyt sitten epämuodollisessa trilogissa ollaan päästy järkevään tulokseen jo ensimmäisessä käsittelyssä, joka on aika poikkeuksellista sekin. Sisältö, tämän sopimuksen sisältö on se, että yksi eh, direktiivi, joka koskee laivatankkien kalibrointia, kumottaisiin jo, jo heti, ja nämä seitsemän muuta kumotaan siinä vaiheessa, kun tämä yleinen mittauslaitedirektiivi saadaan hyväksyttyä tämä uusi ehdotus yleiseksi mitta- mittauslaitedirektiivissä on tulossa huhtikuussa 2001. Ajatuksena on, että kun yleistä mittauslaitedirektiiviä tutkitaan, niin samalla katsotaan myös komissiossa, onko jotain sellaisia osa-aloja, jotka vanhoista direktiiveistä pitäisi säilyttää. Ja tässä tavoitteessa sitten ne otettaisiin mukaan tähän yleiseen direktiiviin. Jos jäsenvaltiot pystyvät todistamaan että jotain tiettyjä kohtia pitäisi kuluttajansuojan takia säilyttää, esimerkiksi ilman paine mittauslaitteista, niin silloin ne voidaan integroida tähän yleiseen direktiiviin kun tämä yleinen direktiivi saadaan hyväksyttyä, siinä vaiheessa nämä seitsemän muuta kumotaan. Tämä on sellainen signaali, että Eurooppa tosiaan pyrkii yksinkertaistamaan lainsäädäntöään ja tämä myös eh, helpottaa kestävää taloudellista kasvua. Olen tyytyväinen ja ylpeä siitä, että parlamentti nyt osaltaan on vaikuttanut eh, byrokratian mm, vähentämiseen ja, ja virtaviivaistanut lainsäädäntöä. Ihan lopuksi tässä nämä vertailutaulukot ne ovat taulukkoja, jotka jäsenvaltiot laativat todistaakseen, miten ne ovat täytäntöönpanneet näitä direktiivejä. Meillä on ehdotus tästä hieman vähemmän tiukasta sanamuodosta, mutta me olemme saaneet puheenjohtajakokouksessa ja komission ja neuvoston yhteisissä neuvottelussa saaneet tästä aiheesta tai asiasta yhteisymmärryksiä. Kiitän kaikkia tämän tuloksen saavuttamisesta. Kiitos. Ja sitten herra Tajani, teillä on puheenvuoro. Grazie. Kiitoksia paljon puhemies. Haluaisin ensinnäkin onnitella ja kiittää edustaja Weiss-Gerberia tästä syvällisestä tarkasta työstä koskien tätä monisyistä aihetta. Hän on ollut todella tämä, tämän pitkän keskustelun päähenkilö, eikä ollut ollenkaan helppoa saada aikaiseksi yhteisymmärrystä jo ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä tarkoittaa sitä, että mietinnön esittelijä on ollut taitava tehtävässään. Tämä päätös on ilman muuta tärkeä etappi sääntelyn yksinkertaistamisessa. Parempi, paremmasta sääntelystä pitäisi tulla yhä enemmän toimielintenne tavoite ja komissio on ilman muuta täysin samaa mieltä siitä, että tähän pitää pyrkiä parempaan sääntelyyn siis. Tällä ehdotuksella, kuten esittelijä totesi, kumotaan kahdeksan vanhentunutta direktiiviä koskien perustuen siihen, perustuen siihen, että ne ovat todellakin vanhentuneita, eivätkä nämä laitteet ole enää käytössä. Ja sen lisäksi on käytössä edistyneempiä teknisiä korvaavia laitteita, joten direktiivit eivät ole enää tarpeellisia. Jäsenvaltiot voivat vastavuoroisesti tunnustaa toistensa sääntelyn ja sitten on olemassa myöskin kansainvälisiä standardeja, jotka sääntelevät näitä kyseessä olevia mittalaitteita ja myöskin eh, edistyneempiä mittalaitteita. Minkäänlaiset jäsenvaltioiden velvoite on perustaa lainsäädäntönsä kansainväliseen standardistoon. Komissio on myötämielinen ensimmäisen käsittelyn aikaansaamaan saamaan yhteisymmärrykseen, eli että ensimmäinen direktiivi kumottaisiin 2011 vuonna ja sitten nämä seitsemän muuta huhtikuussa 2011. Komissio on yhteisymmärryksessä kolmen instituution välillä puoltamassa harmonisointiehdotusta, joka on tämän lainsäädäntömenettelyn puitteissa esitetty. Perustelut pitäisi esittää huhtikuuhun mennessä ensi vuonna ja sen mukainen lainsäädäntöehdotus on komissiosta luvalla, älykkä, luvassa älykkään lainsäädännön periaatteen mukaisesti. Ja sitten Rova Komi. Si. Offro il mio... Niin, tuen täysin esittelijän kantaa koskien komission ehdotusta, joka koskee kahdeksan direktiivin kumoamista metrologian alalla. Ja erityisesti olen iloinen ehdotuksesta, että jäsenvaltiolle voidaan antaa riittävästi aikaa arvioida mahdolliset seuraukset, jotka näistä kumoamista koituvat siinä vaiheessa, kun yleinen mittauslaitedirektiivi uudelleen laaditaan tai uudelleen säännellään paremman lainsäädännön ja yksinkertaisemman lainsäädännön periaate, jota myös Lissabonin strategia tukee, on äärimmäisen tärkeää ja siksi jäsenvaltioita pitää muistuttaa, että on tärkeää tarkastella näiden kumoamisten vaikutusta, jotta voidaan estää oikeudellisen epävarmuustilanteen syntyminen eri jäsenvaltiot ovat ilmaisseet huolensa sen suhteen, että pitäisi pystyä vastaamaan ajoissa tähän uuteen lainsäädäntötilanteeseen. Ja siksi kyseessä on todellakin erinomainen kompromissi komission kannan välillä, joka siis kannattaa näiden direktiivien kumoamista ja toisaalta sitten toisaalta sen kannan välillä että uudelleen sääntely yleisen mitta- mittauslaitedirektiivin puitteissa otettaisiin mukaan ja annettaisiin lisää harkinta-aikaa sen suhteen. No, herra Kiitos puhemies, herra komissaari. Kiitos myös Rova Weisgerberille hyvästä kollegiaalisesta yhteistyöstä. Minun ryhmäni nimessä haluaisin sanoa, että minä en ole niin euforinen näiden kahden, äh, kahdeksan direktiivin kumoamisesta, koska on tietenkin joitakin vanhentuneita mittauslaitteita, joiden sääntely voidaan kumota. Mutta keskusteluissa tuli esille, että äh, piru sitten piilee pikkuseikoissa ja saattaa sitten äh, syntyä ongelmia joissakin kohdin. Minun ryhmäni äänestää tämän kompromissin puolesta, koska olemme saaneet komissiolta vakuutuksen siitä, että tutkitaan vielä, jos on tarpeen sisällyttää osa näistä mittauslaitteista tähän uuteen yleiseen mittauslaitedirektiiviin. Ja ja tästä, tämän perusteella uskon, että me olemme saaneet todella eh, vakuutuksen siitä, että asiaa käsitellään vakavissaan. Me siis äänestämme tämän kompromissin puolesta, vaikka joitakin asioita vielä tosiaan on vielä tutkittava. Mitä sitten tulee vertailutaulukkoihin, niin täytyy sanoa, että me olemme sanoneet, että hyväksymme tämän eh, pehmeämmän sanamuodon, joka tässä eh, tekstissä on. Mutta tämä on nyt yksi niistä viimeisistä asioista, joiden osalta suostumme tämän hyväksymään, koska me haluamme todellakin, että eurooppalaista lainsäädäntöä ja oikeutta, jota luodaan ja johon jäsenvaltiot sitoutuvat, sitä pystytään täytäntöön panemaan niin, että, että se tosiaan toimii sitten myös jäsenvaltioissa. Tämä edellyttää, että meillä on riittävää tietoa ja tämä saadaan näistä vertailutaulukoista ja sitä varmasti tullaan jatkossa vielä jonkun verran työstämään. Kiitos. Thank, thank you. Mr. Busoi. Sitten edustaja Busoi. Much chairman. Kiitoksia paljon puhemies, arvoisa Puhemies, haluaisin onnitella esittelijä ja muita kollegoita tästä asiakirja-aineistosta, vaikkakin alussa näytti siltä, että asiakirja olisi kovin tekninen, mutta lopulta kävi aivan selväksi, että poliittinen keskustelu johtaisi ratkaisuun tässä kysymyksessä. Tarvit, on tarve yksinkertaistaa metrologiadirektiivejä, jotka ovat vanhentuneet teknisen edistyksen myötä ja kansainvälisten standardien käytön myötä. Komission lähestymistapa on kohtuullinen ja järkevä, jos vastavuoroinen tunnustamismenettely toimii ja minkäänlaisia erityisiä esteitä ei ole, niin sen minkäänlaista lisäsääntelyä ei tarvita ja tekniset spesifikaatiot pitäisi hyväksyä jäsenvaltioissa. Kuitenkin direktiivien kumoaminen sen ei pitäisi johtaa uusiin esteisiin liikkuvuudelle tai aiheuttaa hallinnollisia esteitä. Täytyy varmistaa ensinnäkin, että vanhojen direktiivien, kumottujen direktiivien ja 2004 vuoden direktiivin välillä ei ole minkäänlaista aukkoa. Imkossa hyväksytty, ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty ehdotus on sellainen, että siinä viitataan mittalaitedirektiiviin, niin et, itse asiassa mittalaitedirektiivin tai jäsenvaltiolle annetaan lisäaikaa tutkia, johtaako tämä direktiivin kumoaminen oikeudellisen epävarmuuteen. Ajatus siitä, että komission pitäisi arvioida, ovatko mittalaitteet, sella, mittalaitteet, tai mittalaitteet sellaisia, että nämä kumotut mittalait, kumottujen direktiivien mittalaitteet sisältyisivät sinne mittalaite, yleisen mittalaitedirektiivin on äh, huomion arvoinen asia. Äh, näistä korrelaatiotaulukoista toteisi, toteaisin, että myöskin esittelijän ehdotusten mukaisesti tuen tätä ensimmäisessä käsittelyssä ehdotettua tekstiä. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä varjojen kanssa. Ihan lyhyesti voin tässä vaiheessa puhua, koska kaikki on jo sanottu. Me tuemme tätä kompromissiehdotusta, mutta oletamme myös, että komissio sitten tätä yleistä direktiiviä tutkiessaan kriittisesti analysoi tilannetta ja nämä vertailutaulukot ovat sitovia, mutta tämä kompromissi tosiaan on äh, ajoitettu ja tulevaisuudessa sitten käytetään vahvempaa kieltä emme. Jäsenvaltioiden pitää loppujen lopuksi myös pytkiä, pystyä tutkia tätä asiaa ja sitä, sen, sen vuoksi laaditaan tämmöiset paremmat vertailutaulukot. Ja sitten Kosusnik, kaksi minuuttia. Eh, Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, minä Henkilökohtaisesti olen tukenut komission ehdotusta näitä kahdeksaa direktiiviä liittää yhteen. Mielestäni komission ehdotus on esimerkki unionin lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja paremmasta lainsäädännöstä. Me emme ole tahtoneet kuitenkaan yhtenäistämistä millä hinnalla tahansa. Meidän täytyy miettiä myös muiden välineiden toteuttamista, esimerkiksi kansainvälisiä säädöksiä. Ja nämä näitä vaihtoehtoisia välineitä täytyy käyttää silloin, kuin niiden soveltaminen on tehokkaampaa. Sitten tästä mittauslaitedirektiivistä minä toivoisin va- vapaaehtoista vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta kansainvälisten so- sääntöjen perusteella. Parlamentti vaikuttaa joidenkin jäsenvaltioiden mielestä näitä liberaaleja ajatuksia tu- olevan tukematta ja näke- pitävän tässä kiinni nyt tällaisesta vanhakantaisesta ajatuksesta. Minä kuitenkin kiitän kovasti esittelijää näiden tästä henkilökohtaisesta sitoumuksesta ja näiden välitysratkaisujen löytämisestä. Me olemme nyt osan hankkeesta saaneet loppuun. Arvoisat kollegat, tuemme tätä metrologiadirektiivin mietintöä. Kyseessä on hyvin tekninen teksti, jota kuukausia on jo valmisteltu äänestystä varten. Valiokunnassa esteitä tuli eteen ja siellä käytiin keskustelua maaliskuussa ja siinä meni todella kauan, että ja sitten neuvostossa lopulta 27 jäsenvaltiota pääsivät yhteisymmärryksen korrelaatiotaulukoista. Todellinen ongelma kuitenkin on se, että komissio ei ole tehnyt vielä direktiiviehdotusta mittalaitteista. Sillä saataisiin säänneltyä koko aiheesta kertakaikkisesti. Haluaisimme, että, tai komission ehdotus hankkiutua eroon vanhentuneista direktiiveistä ja sitten toisaalta mittalätedirektiivin uudelleensääntelyn yhteydessä tarkastella vaikutuksia on täysin hyväksyttävä. Haluaisin samanaikaisesti kritikoida sitä varautuneisuutta, jota jäsenvaltiot, tietyt jäsenvaltiot ovat osoittaneet asian suhteen. Onneksi eurooppalaiset yritykset ovat sellaisia, että he pystyvät nojautumaan kansainvälisiin standardeihin ja sen takia minkäänlaisia katastrofinäkymiä ei tarvitse elätellä lainsäädännöt, säätäjät ja myöskin ammattijärjestöt huolehtivat siitä, että, että markkinat toimivat dynaamisesti ja tasapainoisella tavalla. Yritykset joutuvat toimimaan alueilla, Eh, vaikeissa olosuhteissa ja sen takia emme, meidän ei pidä vaatia heiltä älyttömiä byrokraattisia ponnistuksia. Sen takia pyydämme komissiota toimimaan nopeasti ja saamaan aikaiseksi eh, nopean yhteisymmärryksen instituutioiden välillä. Tässä on päästävä eroon poliittisista jakolinjoista. Kiitoksia. Kiitokset, puhemies. Tämän direktiivin hyväksyminen ei nyt vaikuta yhtäkkiä katsottuna mitenkään hirvittävän kiinnostavalta päätökseltä, mutta tämä liittyy selvästi läheisyysperiaatteeseen sekä parempaan lainsäädäntöön. Tällä alalla meillä on olemassa kansainvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät tutkimukseen ja kaupankäyntiin. Euroopan tason yhtenäistäminen ei välttämättä ole siitä syystä tarpeellista. Minä olen esittelijän kannan takana. Hän on ajatellut tukevansa komission ajatuksia yhdistää nämä direktiivit, mutta kuitenkin jätetään mahdollisuus jäsenvaltioiden mittauslaite viranomaisille päätöksiin ja vaikutusten arviointiin siitä, miten kansalliseen lainsäädäntöön näiden tämä kumoaminen vaikuttaisi. Ja tämä teksti, tämä harjoitus on sinänsä tärkeä tästä, tämä kumoamisajatus, koska tässä saadaan nähdä, riittääkö vastavuoroinen tunnustaminen oikeusvarmuuden takaamiseksi. minä olen itse asiassa vähän hämmästynyt jäsenvaltioiden toivovan tässä yhtenäistämistä kuin kumoamista. Minä tahtoisin onnitella esittelijää, joka on saanut IMKO-valiokunnan täyden tuen taaksensa ja on onnistunut myös neuvoston kanssa löytämään yhteisymmärryksen. Ja sitten valiokunnan puheenjohtaja edustaja Haber. Uh, first of all, I want to... Puhemies, ensinnäkin haluaisin kiittää Anja Weisgerberia, joka on IMKO-valiokunnan innokas jäsen, joka on tehokkaasti ja ahkerasti saanut tämän teknisen mietinnön aikaiseksi. Minusta siinä vaiheessa, kun hän aloitti tämän työn, joka tapahtui itse asiassa pian vaalien jälkeen viime vuonna, niin meistä kaikista tuntui, että alun, a, a, ensinnäkin se näytti hyvinkin helpolta ehdotukselta komission taholta, eli kyseessä olisi vanhennusta, vanhentuneesta lainsäädännöstä ja se saataisiin vietyä läpi hyvin nopeasti ilman vastaväitteitä. Mutta sitten kun aikaa on kulunut ja ratkaisu onkin muotoutunut aika monimutkaiseksi, niin se osoittaa, että sääntelyn purkaminen ja byrokratian purkaminen ei olekaan ollenkaan niin helppoa kuin voisi kuvitella on helppoa heitellä tällaisia iskulauseita sääntelyn purkamisesta, mutta todellisessa maailmassa sääntelyä halutaan aina pitää yllä. Ja neuvostossa alettiin huomata, että eri maissa on kovinkin syvällä juurtuneita ongelmia ja asenteita. Esimerkiksi miten vaikkapa alkoholia mitataan tai laivan tankkeja kalibroidaan. Siellä on suuria eroja ja minun mielestäni kyseessä ei ole ehdotuksen arvo, koska ihan muutaman kuukauden sisällä saamme vaihtoehtoisen ehdotuksen, joka tekee koko tämän prosessin vanhentuneeksi. Ja tuskin maltamme odottaa sitä, mutta komission tulee tarkastella vaikutusarvioinnissaan ja silloin kun se miettii sääntelyn purkamisehdotuksiaan syvällisemmin jäsenvaltioiden tilannetta tässä yhteydessä. Ja varmastikin voisimme käyttää tässä enemmänkin aikaa, olisimme voineet käyttää, jos aikaa olisi ollut. Mutta täytyy sanoa, että tämä on ollut valiokunnassa menestys, mutta sanotaan sellainen varauksella aikaansaatu menestys. Kuitenkin suositan mietinnön hyväksymistä. Herra Keli, catch the eye. Mm, kiitos, minä pidän hyvänä tätä esitystä Mehän elämme nyt pienemmässä maailmassa kuin koskaan aikaisemmin. Vuorovaikutus ihmisten välillä on paljon, paljon suurempaa, joten mitä enemmän saadaan yhtenäistettyä tällaisia mittauslaitteita, niin sitä parempi. Ja pidän hyvänä näitä sitten direktiivien kumoamista ja, ja, ja byrokratian vähentämistä. Usein aliarvioidaan ihmisten sopeutumiskykyä, kun minä ajattelin, miten meillä päästiin näistä paunoista ja, ja penseistä euro, euroihin punnista ja penseistä euroihin niin, ja, ja sitten maileista kilometreihin. Kyllä ihmiset pystyvät sopeutumaan ajan kanssa. Ja tämä on varmasti askel oikein, hyvä, oikein hyvään suuntaan ja onnittelen esittelijää. Ja sitten komissaari, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja kiitän kaikkia parlamentin edustajia, jotka osallistuivat keskusteluun, koska se tarkoittaa sitä, että tähän yksinkertaistamisehdotukseen on kiinnostusta. Ja minä haluaisin vielä pitää kiinni näistä eduista, joita se tuo mukanaan, kun puhutaan todellakin kuluttajista ja laitevalmistajista ja kansallisista hallintotyöntekijöistä. Haluaisin vakuuttaa, että erityisesti Gebhardtin esille ottaman kysymykseen, että komissio ilman muuta käynnistää asianmukaiset vaikutusarvioinnit huhtikuun 2011 mennessä – ja edustaja Rossi, joka lähti jo pois täältä, mutta joka kritisoi komissiota, niin olisi tietysti hyvä, jos hän kuulisi myöskin vastaukset. Nimittäin on olemassa yhteinen julkilausuma kolmen instituution taholta tästä aiheesta, joka artiklan 25 2004 vuoden direktiivissä – toteaa, että komissio on pyytänyt Euroopan parlamenttia neuvostoa pohtimaan huhtikuuhun 2011 mennessä näistä mahdollisista vaikutuksista ja esittämään ehdotuksensa komission lainsäädäntöehdotusta silmällä pitäen. Ja viittaan tähän julkilausumaan ja muistutan teitä siitä. Kiitoksia teille kaikille tästä yhteistyöstä vielä korrelaatiotaulukojen suhteen ja komissio tukee tässä asiassa parlamentin kantaa. Kiitoksia. Mrs. Kiitos ja sitten Rova Weisgerber viimeiseksi. Haluan kiittää kaikkia kollegoita näistä arvokkaista puheenvuoroista tänäkin iltana. Huomisen äänestyksen jälkeen sitten katsotaan tosiaan tulevaisuuteen. Olen, on jännittävää nyt sitten kun komissio ilmoittaa ennen huhtikuun loppua, äh, äh, huhtikuun loppua saa, saavansa valmiiksi tämän yleisen direktiivin, jossa vaiheessa sitten pitää katsoa, otetaanko mukaan osia näistä kumottavista direktiiveistä tähän yleiseen direktiiviin. Ja niin kuin äh, emme tietenkään halua mitään oikeudellista tyhjiötä syntyvän ja me tosiaan pyrimme myös siihen. On tärkeää mainita myös, että jäsenvaltiot ovat velvollisia todistamaan ja osoittamaan, minkä takia joitakin osia näistä direktiiveistä haluttaisiin säilyttää, koska nimenomaan tässä tapauksessa sitten tarvitaan vain Euroopan tasoista äh, äh, lainsäädäntöä. Internetkonsultaatio, jonka komissio on ilmoittanut, joka nyt on, käydään syyskuusta marraskuun 2011 siihen yritykset ja muut otetaan mukaan. Minä nyt sitten korvat hörölläni kuuntelen, mitä näistä konsultaatioista tulee tuloista. Käytetäänkö yleensäkään tällaisia mittareita ele, ollenkaan, esimerkiksi alkoholimittarit. Minä olen kysy, kysellyt sen käytöstä ja olen kuullut, että tällaisia vanhoja laitteita ei enää edes käytetä. Ja kun ajat, tavoittelemme lähestyvämme tavoitetta vuodelle 2012, joka ei ole äh, äh, kaukana, että 25 prosenttia vähemmän byrokratiaa Euroopassa, niin sitä kohden pitää astua suurin askelin. Ja me parlamenttina olemme valmiita tekemään oman osamme. Ja sitten näistä Äh, vertailutaulukoista. Tämä on tosiaan vielä kompromissi, mutta haluan todella tulevaisuuden kannalta vaatia jäsenvaltioita äh, sitoutumaan siihen, että he täyttävät nämä vertailutaulukot, koska vain sillä tavalla pystytään täytäntöönpanemaan tämä direktiivi Euroopan laajuisesti yhtenäisellä tavalla. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat ja hyvä komissaari, ja kiitoksia kaikille keskustelijoille. Huomenna sitten äänestetään. Ja seuraava kohta esityslistalla on